Mesdames, messieurs. Hyvät naiset ja herrat. Comme le dit le... Kuten Dean totesi, niin akateeminen vartio on jo mennyt. Esittelijämme on myös paikalla, mutta kaksi henkilöä häntä nyt häiritsee tarpeettomasti. Eli no niin, meillä oli aikamoinen tempo aamupäivällä. Yritetäänpä samassa tempossa iltapäivälläkin. Me siirrymme nyt tarkistuksiin 3a ja 3b otsakeissa. Me emme pysty nelosesta äänestämään, koska meillä ei vielä ole ryhmien kesken sopimuksesta, sopimusta miten äänestää, eli koordinaattorit sitten tämän kokouksen jälkeen päättävät siitä. että Tämä huomenna aamupäivällä äänestämme nelosesta, kuten on ajateltukin, plus myös koehankkeista ja ITER-kohdastakin ja ehkäpä joistakin muista kohdista, joissa me emme ole pystyneet löytämään tyydyttävää ratkaisua eilisissä tai tämänpäiväisissä äänestyksissä. <clears throat> No niin, jos me pikaisesti saamme päätökseen, voimme jäljellä tänne koordinaattien kesken ja saada tulkkauksenkin ja vapaudumme sitten miellyttävimpiin kuvioihin myöhemmin. Voimme aloittaa kolme aasta, erinomaista. Minun englanninkielisessä toisinossani vihkossani sivulla kuusi – Otsikko yleisesti on kolme haasta kansalaisuus, vapaus, turvallisuus ja oikeus. Me aloitamme, no niin, täällä on Eeren Hauserin miet, tarkistus 4673. Se on kuulemma jo hoidettu. Ei, Eli äänestetään siitä esittelee vastustaa äänet puolesta. Arton vastaan tyhjää hylätty. Se ei ole mikään tavanomainen Ehrenhauser-tarkistus. Se koskee nyt vaan tätä tarkistusta, tämä äänestystulos. Seuraava on hoidettu poistuu. Sen sijaan meidän äänestää 196 kuulemma. Rouva esittelijä. Äh, online kohdaksa 18.01.04.03 me äänestimme palautuksen tehen eilen, mutta on pyydetty eh, erillistä äänestystä Alderyhmältä muistaakseni. Ei, sosiaalidemokraatit ovat sitä pyytäneet että äänestettäisiin näistä puuttuvista 50 000, koska me äänestimme eilen niistä horisontaalisista tarkistuksista, että äänestettäisiin tästä erikseen, mutta minä vastustan tätä 50 000 lisäystä. Eli Donc, fi- finalement. Siis loppujen lopuksi, minkä luku sinne pannaan tarkistukseen? Madame Jensen. Jensen. Well, well, chairman, frankly speaking... No, puheenjohtaja, noin suoraan sanoin, jos me äänestimme budjettikohdasta ja äänestimme paketista, niin silloin sen pitäisi olla katettu. En voi ymmärtää, miten äänestämme paketista ja sitten puramisen jälleen. Me äänestimme siitä. Sitä se logiikka. Aika loogista. No, Selvä. mä äänestä siitä siis. No niin, seuraavaksi meillä on 46 72 on hoidettu, 197kin on hoidettu, kyllä sekin hyvä. Sitten nyt olemme sivulla 106 englanninkielisessä toisinnossa. Nyt menemme sivulla 107 englanninkielinen toisinto. Kaikki hoidettu. kaikki hoidettu, jopa 200, kuulemma, jopa 200. Korjatkaa, jos olen väärässä. Seuraavaksi sivu 108, 4677 Ehrenhauserilta periaatteellinen, joka sitten tulee jatkossakin vastaan, eli 10-15 prosentin leikkaus systemaattisesti jääneet puolesta. Kiitos vastaan, kiitos tyhjää, me siis noudatamme tätä enemmistöä kaikkiin samantyyppisiin Ehrenhauser-tarkistuksiin, kuten edellisessäkin otsakkeessa Ehrenhauserin kohdalla ja maataloudessa vihreidenkin kohdalla. Tämä koskee kahta seuraavaa Ehrenhauserilta. Sitten Artongin 4159. Äänestämme siitä, koska se on uusi otsakekin. Äänet puolesta Arton kai on sen puolesta itse, Andreasenkin vastaan. Kiitos tyhjää. Kiitos. Tässäkin, jos nyt tulee muita samantyyppisiä tarkistuksia Hartonkilta, niin tämä enemmistö pätee niissäkin. 630 on jo hoidettu. Ei, siellä on varaus, eli äänestämme siitä, hän esittelee vastustaa Ai peruttukko, sanotaan. A, peruttu. Herra Haglund, peruttu. Eikö minä tässä erehdy nyt? Hyvä. 4359 hoidettu. Sen sijaan täytyy äänestää 205, eikö? 205. Esittelijä puolta äänet puolesta. Kiitos vastaan. Kiitos tyhjää. 205 hyväksytty, seuraava hoidettu. Seuraavaksi 201, äänne puolesta, sitten lepulta. Kiitos vastaan. Kiitos tyhjää. Hyväksytty. 524 ja puolta äänet puolesta. Koneellisesti siis. Koneellisesti. Tässä miel- mielipiteet jakautuvat. Onko täällä jotain ohjaajia? Oh, koordinaattorilta äänestys alkaa. Äänestys on käynnissä. Meitä aika vähän vielä täällä. Ruoan sulatus on kovin vaivalloista. Äänestys päättyy. 17.19. Hylätty. Hylätty. Eli tämä oli 201. 5240 tämä oli. 184. Esittele puolta vai Haluatko puhua? Ei, ei. Esittele puolta nyt puolestaan vastaan. Kiitos. Tyhjää. Hyväksytty. Hartongin tarkistus enemmistö vastaan 525. Puolesta esittelee puoltaan Jaha, erilainen jakaantuminen koneellisesti. Äänestän nyt niin kauan kuin ei kielletäkään. Äänestys päättyy. 17.19. Se meni kumoon. 185. Esittelijä puoltaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Euroopan pakolaisrahasto 4160 Hartongilta hylätty 527 perutukko. Kansanpuolue on perunut 527 tarkistuksen. Ei, ei ollenkaan. Äänestämme siitä jakoneellisesti, koska kansanpuolue niin vaatii. Meillä on vain 38 äänestämässä. Lounan aikana kolme kuoli. Äänestys päättyy 17.18. Hylätty siis. 4195, niin että naisia voitaisiin kiduttaa surjan. E, sitten vastustaa. Ai, on kidun, kidun tämmöisen puolesta esittelijäkin. 4195. tässä on väärä tieto. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Enemmistö on puolesta. Se ei kata 4196. Siinä halutaan osallistaa naisia. Ensin kirjoitetaan, sitten osallistetaan. Esittelee puolta äänet puolesta. Ei anteeksi, ei kun anteeksi, tässä on väärä tieto nyt. Esittelijä vastustaa. 4196. 4196 puolesta. No niin, nyt joudutaan kääntymään koneen puoleen. 4196 Surjaanilta. Esittelijä vastustaa. Äänestys alkaa ja päättyy. 13.22 hylätty. Seuraavaksi uusi tarkistus samasta aiheesta, naisiin kohdistuva kiduttaminen 4191, esittelijä puoltaa. Kiitos puolesta. Vastaan Kiitos tyhjää. Enemmistö puolesta. Seuraava kohta. Kolmannen Euroopan unionin ulkopuolisten maiden kotouttaminen Hartong. Enemmistö vastaan 186 esittelee puolta hänen puolestaan. Kiitos vastaan. Kiitos tyhjää. Hyväksytty. Seuraava hoidettu. Seuraavassa kohdassa on Klassinen Hartong-tarkistus hylätty. Sama koskee kolmosotsaketta turvapaikka tukitoimiston kohdalla. Sitten sivun alalaidassa oleva tarkistus liittyy koehankkeeseen, eli päästään sivulla 111. Siellä on Ehrenhauserin tarkistus klassinen sellainen. Ai eikö, ei olekaan klassikko. Siinä panna varauksien. Kuka puolustaa sitä puolesta? Ei kukaan. Tyhjää. Hylätty. Seuraavaksi. Varauksiin on seuraavakin tarkistus Ehrenhauserilta, kai varmasti sama enemmistö. Sitten väkivallan torjuminen. Tässä on suurin tarkistus esittelijältäkö? Ei. Mutta miten haluatte nyt äänestettävän esittelijää? Uh, I would like to first vote... Haluaisin, haluaisin että ensin äänennettäisiin tästä 702 alkuperäisestä tarkistuksesta ja siellä Puolan tarkistusta ja lisäksi haluaisin ehdottaa suullista äänestystä Se koski siis kohtaa 18.04. Siis näin kuin se tässä on. SD-ryhmältä 702 esitellä puolta hänet puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää. Tyhjää ja yksi hyväksytty. Kaikki muut raukeavat. Mukaan lukien Surjaninko. Ai ei. Elikkä Palataan kidutukseen. 4193 esittele puoltaa puolesta. Kiitos vastaan. Kuten äskenkin, pikkuisen enemmän puolesta tyhjää hyväksytty. 4194 esittelijä puolta, sama enemmistökin. Ei se olekaan ihan sama tarkistapa koneellisesti. Teillä luvallanne osallistun äänestämiseen myös. Vähän vielä. Äänestys päättyy. 17, 17, kaksi tyhjää, hylätty. Sivun alalaidassa koehanke. Käännetäänpä sivua. Koko sivu 112 on koehankkeita. Sitten päädytään Euroopan poliisivirastoon. Esittelijän suullinen tarkistus. Ei. Mistä esitellä haluaa äänestettävän? In der Liste. Also... Meillä oli tämä jo listassa, niin että kaikki on jo hoidettu. Yeah. Kaikki tämä on siis hoidettu. Myös viimeinen tarkistus 4483kin varauksiin, sekikö kuulemma esittely oli suullinen tarkistus varauksiin panostaa. Eh, Horisontaalisessa tarkastuksessa virastoista sanottiin, että takaisin TE, mutta minun suullinen tarkistuksen on että tämä summa tai tämä lisäys laitettaisiin varaukseen. Je rappelle tout à l'heure Jutta vastusti toisessa esityksessä tätä, jos on hyväksytty kerran paketissa, eikä sitä ruveta purkamaan. Mielestäni tämä voidaan asettaa kyseenalaiseksi, koska jos äänestimme eh, paluuta TE, mutta emme äänestäneet eh, huomautuksista emmekä varauksista virastoille. Sitten mukaan tämä ei ollut mukana virastojen yleissopimuksessa. No, it was not. The, the proposal for the reserve, it was not. It was not. It, it, it's acceptable. because we vote on the, on the, on the No, attendez. Um, uh, uh, hetkinen, hetkinen. Nyt täytyy vain tietää, oliko tämä osa virastopakettia vai ei? Ja vastaus on ei. Siis voimme sitä äänestää. Puolesta tai vastaan, mutta aina voi äänestää. Me äänestimme jo varauksesta. What's this? It's police college. It's not Europol. Tämä on poliisiopisto, ei Europol. Eli tämä on suullinen tarkistus. Ei se ole kirjoitettu. Ja kuinka paljon silloin pannaan reserviin? I would like to put... Haluaisin laittaa 425 000 varaukseen. Donc, ça veut dire que... Eli tämä luku olisi varauksiin. Dean. Siinä tapauksessa meidän täytyy tietää ehdot tai olosuhteet tämän varauksen tekemiseksi. Me emme ole nähneet tässä sitä suullista tarkistusta vielä. Ihan perusteltu kysymys. Mikä se on vastaus? Ähm, Minä näen tässä, että tässä poliisi äh, akatemialla on muutenkin ongelma, sanoin sen ihan avoimesti, mutta tämä on vain yksi asia. Mehän sanoimme, että palataan TE-hen. Tämä on tämä 425 000 euroa. Ja jos Sidonia nyt haluaa laittaa tämän varaukseen, niin sitten se liittyy eh, jollain tavalla vastuuvapauteen. Siellä nimittäin on nyt eh, tiukka paikka, eh, oletan. Minun tarkistukseni on ainoastaan, että palataan TE. E ja talousarvion valvontavaliokunta tulee ehdottamaan, että emme anna vastuuvapautta Europolille, ei anteeksi Sepolille vuodelle 2008. Siksipä minulle kyllä sopii se, että nämä 525 000 menevät varaukseen ja ehtona on se, että kaikki talousarvion valvontavaliokunnan ehdot täyttyvät pian tai jotain sellaista. Tämä nyt minusta vaikuttaisi loogiselta. Bon, alors, je comprends. No niin, nyt ymmärrän. Ensinnäkin tästä ensinnäkin ole äänestetty, eli on ihan normaalista toiminta äänestyksestä toiseksi. Se tulee talousarvion valvontavaliokunnasta, joka tarvitsee asetta määrärahojen panemiseksi varauksiin, jotta voidaan sitten tämän kohdalla äänestää vastuuvapaudesta, eikö vain? Sekö on ajatus. No niin, tässä on esittelijä. Ann haluaa puhua. Yeah, because it doesn't really... Niin, koska tämä ei nyt oikeastaan asetta ehtoa tässä, joten on erittäin tärkeää, että me määrittelemme selkeän ehdon varauksen poistamiselle. Se puuttuu tästä tarkastuksesta. Niin, minun tarkistukseni on muutenkin, että palataan komission alkuperäisehdotukseen, mutta Sidonia haluaisi nyt vielä muuttaa tätä tarkistusta suullisella tarkistuksella, nimittäin, että palataan komission ehdotukseen mutta tämä summa asetetaan varaukseen ja ehtona varauksen poistamiselle on se, että Sepol täyttää talousarvion valvontavaliokunnan ehdot mahdollisimman pian. Me emme nyt tiedä niitä ehtoja, niin sen tiedä. Minä en niitä tiedä. Olmeier, Rouva Holmeier on tästä kovasti innostunut nyt. Das Problem ist, dass es bei... Ongelma on se, että Sepolissa on tapahtunut äh, suuria epäsäännönmukaisuuksia, joita ei ole vuosiin selvitetty, ja siksi kollega Mathieu on tätä asiaa tarkastellut, ja talousarvion valvontavaliokunta tuli siihen tulokseen, että jotta saataisiin komissio vihdoinkin hoitamaan asia kunnolla, koska siellä on paljon rahaa valunut hukkaan ja paljon rahaa mennyt yksityisiin käsiin, joten on todella luotava varaus ja saatava aikaan tällä tavoin painostusta, jotta asia hoidettaisiin. Komissio ei tässä ole ollut kovinkaan innokas. Nyt ymmärrän, että tässä olisi sellainen perustelu, että tämä panna varauksiin kunnes tämän järjestön hallinnointi tulisi selväksi talousarvion valvontavaliokunnassa. Jotain tämän tyyppistä. Sopiiko tämä teille? No niin. Tehdäänpä se näin tällaisella huomautuksella. Esittelee puoltaako nyt? Kyllä. Äänet puolesta. Kiitos vastaan. Kiitos ja tyhjää. Yksi tyhjään hyväksytty. Tämä suullinen tarkistus. Oui, monsieur le président. Niin, herra puheenjohtaja. Could we just ask the rapporteur to present... Simmeko? pyytää esittelijää, että hän antaisi meille jotakin kirjallisena tästä ennen, ennen kuin tämä viedään täysistuntoon äänestykseen. Aivan perusteltua parahin Jöran. Sitten Euroopan poliisiopisto edelleen 4160 seuraavalla sivulla hylätty. Seuraava kohta 526. Esittelen puolta äänet puolesta. Meidän täytyy äänestää koneellisesti, koska tämä on aika tiukka tulos. En itse osallistu. Äänestys alkaa 526. Ja päättyy. 2019 ei tyhjää hyväksytty. 4360 siitä täytyy äänestää. Siihen tulee sitten näitä kai suullinenkin tarkistus. Eh, I do have an oral... Niin, minulla on suullinen tarkistus olemassa olevaan tarkistukseen, jonka herra Alvaro on jättänyt. Eh, siitä on keskusteltu teknisellä tasolla, mutta luen sen. Alkuperäinen teksti sanoo tätä eh, standardit, jotka liittyvät erityisesti turvallisuuteen, mutta suljen tarkistus on, että sanotaan, että standardit mukaan lukien kyberturvallisuus. Eli jos se jää tällaiseksi, niin en voi tukea sitä, koska mielestäni se muuttaa oikeusperustaa. Mutta jos hyväksytte suullisen tarkistuksen, niin sitten voi sitä tukea. Alvaro, sopiko teille tämä suullinen tarkistus? Näin esitteleekin tukisi sitä jopa ryhmäkin ehkä. Maybe because I haven't seen the, the agreement. Ehkä koska en ollut nähnyt tätä sopimusta, joka tehtiin teknisellä tasolla, niin ehkä tässä voitaisiin sanoa including-sanan sisällä especially, erityisesti. Bien. Bon, donc. No niin, hyvä. Tässä nyt sitten äänestytään 4360 tässä muodossa. Vai ensinnäkö esittelen tarkistuksesta äänestetään? Definitely before it is completely out. No varmastikin ennen kuin se poistetaan kokonaan, niin hyväksyn tämän suullisen tarkistuksen, mutta Sisällöllisesti se on väärä, mutta hyväksyn sen silti. Donc. Hyvä. Esittelen suullinen tarkistus. Ja alistuneella tuella kirjallisen tarkistuksen tekijältä 4360 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Siis huomautukset. Seuraavaksi 509. Esittele vastustaa. Väkivallan rikollisen torjutaan, että puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4365 Alvarolta kyberrikollisuus puolesta. Kiitos vastaan. Kiitos. Vihreät vastustajat vastustavat tyhjää hyväksytty loppuosa sivusta ja seuraavan sivun alkuosa on hoidettu virastot nimittäin. Seuraavaksi 4656, se juuri meni nurin. Sehän on Hauser. tarkistus. Sitten 206 esittelee puoltaa ennaltaehkäisyä. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi Prince. Tämä laulajako? 843 esittelee vastustaa puolesta. Jotain faneja Prinssillekin löytyy vastaan. Paljon kyllä on vastaankin. 843 nurin, 202 esittelijän esitys puolesta. Kiitos vastaan. Kiitos tyhjää hyväksytty. Näin ollen 4361 Alvarolta. Esittelijä vastaan puolesta. Kiitos. Vastaan. Puolesta enemmän hyväksytty. Käännän sivua. Olen sivulla 116. Yläosassa 203. Libe-valiokunnalta. Esittelee puoltaa. Äänet puolestaan. Kiitos. Vastaan. Kiitos. Tyhjää. 203 hyväksytty. Et nous avons fini la rubrique 3A. 3A on hoidettu näin ollen. Ja nyt menemme 3B-otsakkeeseen. Ensimmäinen tarkistus on koe siis ja huomiseen. Ensimmäinen tarkistus koehanke otetaan huomenna. Ehrenhauserin uusi tarkistus tässä otsakkeessa kesänet puolesta 4688. Ei kukaan puolusta tätä vastaan. Se menee nurin ja samalla tavalla Vastaavat tarkistukset Edenhauselta menevät tässä otsakkeessa nurin. 4282. Le rapporteur est pour qui? Esittelee puolta äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi seuraava kohta koehankkeita ja nähdään se, se huomenna. Sitten kulttuuriohjelma. 4307 erillinen äänestys luvuista ja huomautuksista. No niin, luvut, niitä esittelee vastusta vai äänet puolesta? Kiitos vastaan. Mukaan lukijan tarkistuksen tekijä. Tyhjää. Tässä on selvää masokismia. Luvut menivät nurin, tekijänkin voimin ja sen enemmistön voimin. Sitten huomautukset. Esittelee puoltaan niitä. Kiitos vastaan. Kiitos tyhjää. Enemmistö on Rahaa ei ole, mutta huomautukset hyväksyttiin. Tiedetään, mitä tehdään ainakin. 314. Absolument. Donc... Kyllä, tässä äänestetään Äänet puolesta 314 esittelijältä puolesta vastaan. Kiitos tyhjä. Vihreät eivät äh, ei ole kiinnostuneita ollenkaan. Kulttuuri, koulutus, ei se nyt vihreitä kiinnosta se. 610. 610. Siellä vaarassa olevat kielet. Esittelijä vastustaa. Kuka on puolesta? Täytyy äänestää. Osallistun. Äänestys alkaa. Ja äänestys on käynnissä. Päättyy. Puolesta 30 vastaan 8, yksi tyhjä ääni. Vaarassa olevat kielet näin pelastettiin. Se kattaa 4331. Sen sijaan meidän täytyy äänestää 573. Esittelee vastaan. Puolesta vastaan. Liberaalilla ei ole mitään näkemystä. Ai puolesta, no ei anteeksi, onnellisesti en huomannut liberaalien ollenkaan äänestävän. Eli taideteosten rajat ylittävä liikehdintä. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy 2018. Myönteinen tulos hyväksyttiin. Sivun loppuosan tarkistukset hoidettu. Tämä koskee myös sivua 118, paitsi Hartongin, mutta se on perinteinen, eli siinä enemmistö vastaan. Seuraavaksi erityistapahtumat vuosittain 4303. Siihen on suullinen tarkistus, muistutettakoon esittelijää. Um, I have an oral amendment. Niin, minulla on suullinen tarkistus tarkistukseen 4303 ja tarkoituksena on muuttaa summa 9 miljoonasta eurosta 4 miljoonaan euroon sekä maksuissa että maksusitoumuksissa, eikä minulla ole muutoksia huomautuksiin. Ne voidaan pitää sellaisena ja minun suositukseni on äänestää puolesta. Tarkoittako esittely tämä sitä, että sama tarkistus kuin kansanpuolen 5551 ei? La différence. Missä ero on Huomatuksissako? Selvä. In fact, when I had a look at... Itse asiassa kun katsoin tarkistusta 4303 ja tarkistusta 551 EPPltä, niin minun mielestäni EPPn tarkistus ei lisää mitään tähän ensimmäiseen tarkistukseen. Eli jos 4303 hyväksytään, sitten minun mielestäni 551 raukeaa. Bon. James Ellis. James Ellis on pitänyt puheenvuoroa. Yleensä ei voida panna tänne mitään lukuja, se on korvamerkintää. Onko tämä poikkeus, kun siellä nyt ollaan jo lyömässä lukkoon summisiakin? Alors, c'est une bonne remarque. Hyvä huomio ja hyvä kysymys. Vastaus on todellakin, että emme voi käsitellä tätä samalla tavalla kuin muita kohtia. <laughs> No, ei. Herra Surjan. I, I don't want to use your... Minä en halua käyttää aikaanne liikaa, mutta jos olen oikeassa, niin sitten minulla on kyllä se tunne, että jos meillä on iso kori ja sinne panna korvamerkintä, että kaksi miljoonaa tästä korista menee siihen ja siihen, niin se on korvamerkintää. Mutta jos meillä on budjettikohta erityisolympialaisista, niin se ei ole korvamerkintää, vaan se on budjettikohta, jossa on konkreettinen öö, summa. Ja me nyt tässä menetämme viisi miljoonaa, mutta mm, that's life. Esittelijä. Niin, Puheenjohtaja, halusin todeta, mitä totesin jo aamupäivän istunnon aluksi, että on useita tarkistuksia, joissa on tämä sama probleemi. Mainitaan summa. Se ei tietenkään ole oikein. Kuten aamullakin totesin, niin tässä pitäisi tämä korvata aina ilmaisulla osa määrärahoista osoitetaan ja niin edelleen. Muuten aika hankala selvitä tästä. Selvä. Se on, se on vähemmän säädytöntä, vähemmän, enemmän säädyllistä kuin koromerkintää. Ei kun anteeksi, Jöran. Amin. No, jos me kerran käymme tätä keskustelua, niin minun mielestäni järkevä asia olisi poistaa tämä koko budjettikohta. En minä ehdota tätä, mutta meidän pitäisi pohtia sitä tulevaisuudessa, koska jos meillä on tällainen budjettikohta, jonka nimi on erityiset vuosittaiset tapahtumat, niin sitten on täysin mahdotonta välttää korvamerkintää. Kyllähän meidän täytyy sitten mainita nämä vuosittaiset tapahtuman, jota korvamerkintä on tällaisen budjettikohdan välttämätön seuraus, joten ehkä me pitäisi ensi vuodeksi poistaa tuo kohta täysin. Mainio ajatus, en uskaltanut itse sitä esittää, mutta tai sitten tapauskohtaiset budjettikohdat, koska näitä nyt on miljoonittain. No se on ensi vuotta varten. Tässä odotellessa esitän, että nyt äänestämme tästä tarkistuksesta. Se on suullinen siis, uusina lukuinen, 4 miljoonaa. Kuten Sidonia esitti, äänet puolesta, 4303. Kiitos ja vastaan. Kiitos, tyhjää. Hyväksytty. Se kattaa kaksi seuraavaa, mutta ei 4291. Siitä äänestämme esittelijä vastaan. Esittelijä vastustaa. Joo, esittelijä vastustaa äänet puolesta. Kiitos vastaan. Kiitos tyhjää. Hylätty. 4164. Morgantilta. Esittelijä vastustaa äänet puolesta. Äänet puolesta Kiitos vastaan. Kiitos tyhjää hylätty. 4306 Gaijerilta. esittelee vastaan. Puolesta. Gaijer on tällä vastaan. Puolesta vastaan tyhjää. Valitettavasti herra Gaijer nurin meni. No niin. 4164 Morgantilta hoidettu. Niin ikään sivun alavärässä oleva. Käännän sivua. 273 kulttuurivaliokunnasta esittelee puolta puolesta. Kiitos vastaan. Kiitos tyhjää. Hyväksytty. Joukko valmistelemia toimia seuraavaksi sivulle 121 mennään. Siellä on joukko valmistelevia toimia. Deutsch Tamassina 4168 Täytyykö sitä esittelijä tarkistaa äänestää? Tässä äänestyksessä meidän täytyy kohtaa, kohtaa Youth in Action kohtaa. Siellä otettiin huomioon nämä summat horisontaalisissa tarkistuksissa, mutta meidän täytyisi äänestää myös huomautuksista, jotka koskevat kahta viimeistä tarkistusta. Kiitos, näin olin ymmärtävinä nekin 8 perustelut. Esittele vastustaa äänet puolestaan vastaan tyhjää. Selvä enemmistö kansan puolesta jää nyt yksin. 4202 sama juttu, eli vain huomautukset. Esittelijä puoltaa. Puolesta, kiitos vastaan, tyhjää, selvä enemmistö. Hyväksytty. Seuraavat tarkistukset ovat koehankkeita, yksi Edenhauser, mie tarkistus nurin, sama juttu. Ei siellä on yksi Edenhauser tarkistus 4681, joka erilainen kuin muut, äänestämme siitä. Ei 10, 10 prosenttia sekin on, todellakin. Europe for Citizens, äh, sekin on hoidettu multimedia toimet seuraavaksi. Nyt tässä sanotaan, että esittelijä olisi valmis äänestämään ensin 625. Anne Jensenin suullisella tarkistuksella palustettuna, eli hän saakin puheenvuoron. Yes, thank you. Um... Niin, kiitoksia. Se, mitä tässä on tapahtunut, on, että meihin on komissio ottanut yhteyttä ja sanonut, että he eivät kovastikaan pidä tästä tarkistuksesta 625, mutta jos me poistamme sen, niin he oikein hyvin hyväksyisivät sen, että tekisimme tarkistuksen, jossa vaaditaan strategista suunnitelmaa tiedotusvarojen käytöstä Euroopan unionissa. Ja tämä on asia, jota kulttuurivaliokunta on vaatinut jo pitkän aikaa ja sitä ei ole saatu. Ja se, mitä minä nyt tässä ehdotan, on, että tämä on oikeastaan mahdollisuus mahdollisuus saada summa varaukseen ja ehto varauksen poistamiselle on se, että komissio antaa meille tämän strategisen suunnitelman kulttuurivaliokunnalle niin, että me todellakin tiedämme, miten näitä määrärahoja käytetään tulevaisuudessa, kun lisäämme tiedotuspolitiikalle määrärahoja. Mielestäni tämä on hyvä ratkaisu ja jos voimme saada tälle tukea ja Rova Jedersievskaa hänellä on käsittääkseni tämän tarkistuksen tarkka sanamuoto, niin sitten ehdottaisimme, että vedämme pois ne tarkistukset, jotka olemme jättäneet, jotka koskevat huomautuksia. Ja niissä käsiteltiin ähm, menoja, jotka liittyivät äh, valokuvaajiin ja mm, äh, ja toimittajiin herra Baroson ympärillä. Jos me emme halua sitä, niin sitten meidän tulisi sanoa, että haluamme strategisen raportin tiedotusmäärärahojen käytöstä. Kiitos, ymmärrän varsin hyviä. Minulla ei ole mitään näitä tarkistuksia ja varaumia vastaan. Kysymys on kuitenkin se, missä tämän strategisen suunnitelman, mistä, missä siitä keskustellaan koska sehän oli budjetti valiokunnassa käsittelyssä, mutta ehkä tällainen toimielinten välinen ryhmä voisi olla vastaava elin. Eli mitkä ovat ne oikeat olosuhteet, jossa tämä otettaisiin käyttöön ja voitaisiin hyväksyä tällainen lähestymistapa. Eli haluaisin tähän lisää tarkistuksia, kuka ja missä voi eh, tehdä päätöksen siitä, mikä on tämä strateginen tiedotus, ja sitten voimme tehdä sen hyvä, päätöksen, hyväksymmekö vai emme sitä. First of all, I just want to certify... Ensinnäkin haluaisin vahvistaa, että meidän pitäisi äänestää 277 luvusta ko Toiseksi me vastustamme varausta. Meillä on ollut strategisen asioiden ja ohjelmien jälkeen tullut muutakin aika tarpeetonta järjestelmää vastaan. Elga veut la parole. Elga. Yes, I very much uh, support... Uh, niin, minä tuen Annen lähestymistapaa ja tätä tarkistusta, koska uh, kuten tiedetään, minä työskentelen kulttuurivaliokunnassa ja äh, minä tiedän, mikä oli lupaavaa ja missä me olemme olleet tyytyväisiä. Nyt kun meillä olisi tällainen väline, jolla voitaisiin saada Rova Reding tekemään se, mitä me pyydämme, niin se olisi oikein hyvä asia. Minä tuen tätä. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Reimar Böge. Persönlich eher der Auffassung. No minä olen henkilökohtaisesti enemmän Jöranin kannalla. Minun mielestäni tiedotuspolitiikka on jokaisen toimielimen oma tehtävä. Ja siksipä budjettivaliokunnalla on tietysti oikeus kysyä, mihin nämä määrärahat käytetään, mutta kyllä meidän pitäisi olla hiukan varovaisia ja tulee tällaiseen yleisiin kommentteihin. Myöskin se, mitä toimielinten välisessä sopimuksessa tapahtuu, on välillä kriittistä ja parlamentin pitäisi käydä välillä keskustelua siitä, koska tässä yhteydessä syntyy välillä se vaikutelma, että se, eh, millaisia tiedotuspainopistealueita on eh, seuraavaksi vuodeksi määritelty toimielinten välisessä sopimuksessa on komission määräämää ja me siellä juoksemme perässä. Ja eikä ole ollenkaan sellaista vaikutelmaa, että parlamentti, joka on komission äm, valvontaelin, että se, että se pystyy näitä tarkistamaan. Eli keskustelu on välillä hiukan er, saanut eri painopisteitä kuin menneisyydessä. Kiitoksia sitten herra Alvaro. No ensinnäkin kiitän esittelijää hänen halukkuudestaan ottaa tämä mukaan ja myöskin pohtia sitä. Samanaikaisesti haluaisin kollegalle Jöran Färm ja Raimar Bögelle sanoa, ja tukeakseni Helga Trypeliä, kulttuurivaliokunta, kuten on Jensen sanoi, on jo pitkään ja usein vaatinut tällaista strategiaa, joka ei, tarkoituksena ei ole vastata kysymyksiin, millaisia sisällöllisiä painopisteitä on tiedotuspolitiikassa asetettu, vaan tämähän on vain osa näistä 20 miljoonasta eurosta, joita komissio haluaisi käyttää nostaakseen esiin enemmän komission puheenjohtajaa 24 valokuvaajalla, tiedotustiimeillä ja niin poispäin. Tämä ei ole mitään strategiaa, vaan tässä vaan yritetään täyttää aukkoja ylimääräisillä toimittajilla. En tiedä, miten tämä parantaa tiedotusta. Ja tässä lähestymistapa on se, että me emme kyseenalaista näitä määrärahoja. Kyllähän voitaisiin nämä 20 miljoonakin kyseenalaistaa, mutta me emme sitä tee. Me olemme valmiita antamaan nämä määrärahat, mutta me haluamme, että he kertovat meille, miten aiotte tiedottaa Euroopasta, miten aiotte mm, viedä Eurooppaa lähemmäksi kansalaisia. Ja tällä tavoin me voimme vaikuttaa komissioon, koska mehän olemme ne, jotka vaalipiireissä kertovat, mitä täällä Brysselissä tapahtuu, eikä jonkun pääosaston pääjohtaja. Kiitoksia, hyvä kollega. Sitten Anne Jensen on pyytänyt uudelleen puheenvuoron. Vastaan vain Salvadorin kysymykseen. Kulttuurin on mielestäni oikea valiokunta. Tässä oikeastaan nyt pyritään auttamaan kulttuurivaliokuntaa saamaan sellainen väline, jota heillä ei ole ollut tähän asti. Meidän pitäisi tukea tätä. Raimerin kritiikki vastasin, että no joo, ehkä Alden alkuperäinen tähän pyrkiikin. Se on nyt oikeastaan muuttunut tyystin esittelijän suullisella tarkistuksella. Se menee ihan nurin perin, eikä enää puututa siihen, miten rahaa käytetään, vaan sanotaan tai selitetään, mitä tapahtuu viestinnässä. Kulttuurivaliokunta on siihen puuttunut aika paljon – mietintökin on laadittu. Se on aika ongelmallista, miten me viestimme Euroopan unionin työstä toimielintenkin kesken niin, että unionista tulee avoin ja ihmisille paremmin ymmärrettävä. Voi olla, että on ollut suunnitelmia, varsinkin suunnitelija saada ihmiset rakastamaan Eurooppaa, mutta ei kai sitä tarvita. Ihmisillä täytyy olla kyky ymmärtää se, mitä ihmettä täällä tapahtuu. Tärkeää on nyt se, että saadaan sellainen sanamuoto, joka on myönteinen, suuntaa katse tulevaisuuteen, ja saisi tukea myös Redingiltäkin. Hän sanoo kunnioittavansa tätä, mutta että myös olisi väline sitten saada ne kunnioittamaan tätä. Kabinetti on tätä itsekin esittänyt hänen puoleltaan. Selvä juttu. Teillä on kirjallisena tekstinä edessänne, eli tämä suullinen tarkastu, tarkistus näistä ehdoista. Eikö tämä olekin se tarkistusteksti? Varaus on jätetty varauksiin. No, summa, korjaa puheenjohtaja, summa on jätetty varauksiin ja komissio esittää eh, tutkimuksen siitä, miten EU voi tiedottaa paremmin kansalaisilleen toiminnasta ja toimielimet eh, ovat tässä siis kumppaneina 2008 lokakuusta lähtien. Eli tästä Tämä suullinen tarkistus 625, sitä äänestetään nyt. Esittelijä, esittelijä ei puolla. Esittelijä haluaa puheenvuoron. I am in favor. Minä kannatan tätä tarkistusta. Minun mielestäni se tasapainottaa hyvin nämä muut tarkistukset, joita minä en voinut tukea, mutta tässä täytyy selkeästi sanoa tämä summa, jonka asetamme varaukseen. Se on 1,6 miljoonaa euroa ja minun nöyrä ehdotukseni siitä, miten sitten pitäisi äänestää. Parasta olisi äänestää yhdessä tarkistuksen 277 kanssa siitä, koska meidän tulisi palata te Ja asettaa tämä varaus suullisena tarkistuksena noin ne perusteineen. Oui, ce qui revient même. On vote d'abord les chiffres Äänestetään ensin luvuista, jotka koskevat tarkistusta 277 ja sitten lopusta. Eli ensin näistä luvuista. Sitten katsotaan varausta. Ensin luvuista. Äänest, äh, edistäjä puoltaa. Äänet puolesta. Kiitos. Vastaan. Kiitos. Tyhjää. Nämä luvut on hyväksytty. Nyt sitten varauksesta ja siitä, näistä äh, ehdoista. Esittelijä puolta äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Tämä suullinen tarkistus on hyväksytty. Ja näin ollen 43.51 vedetään pois. Se on nyt loogista ja tämä otsake on nyt sitten käsitelty, multimedia. Ja sitten 123 sivulla meillä on ensimmäinen eh, herra Ehrenhauserin tarkistus ja sitten 207 tarkistus esittelijä on vastaan äänet puolesta. Ei kukaan. Herra Bokous vastaan. Tyhjä 207 tarkistus on lyöty nurin. Ja liberaalit vetävät pois tarkistuksen 626. 43.52 on katettu. Ja siirrymme tiedotustoimipisteet kohtaan. Siellä on Ehrenhauserin tarkistus. Sitä ei ole hyväksytty. Sitten 308 kulttuuri- ja koulutusvaliokunnasta. Esittelijä pyytää puheenvuoron. Online-kohdasta tiedotustoimipisteet. Se keskustelujemme seurauksena ehdottaisin, että äänestämme alhaisemmasta summasta 980 000 euroa sekä maksuina että sitoumuksena 1,5 miljoonan sijaan. 980 000. Ymmärrän, että tämä on kädenojennus sosiaalidemokraatteja kohtaan. Tämä suullinen tarkistusäänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämä kattaa kaksi seuraavaa tarkistusta ja sitten meillä on Ehrenhauserin perinteinen tarkistus, joka hy- hylätään sitten seuraava sivu 124 englantilaisessa versiossa ja sitten Guen ö, tarkistus 840 puoli hylätty. 41-49 Artongilta hylätty. 46-30 Ehrenhauserilta se kattaa, on katettu. Ja sitten 208 tarkistus. Siitä äänestetään nyt. Esittelijä vastustaa. Äänet puolesta. Liberaalit puolesta. Vihreät puolesta. Äänet vastaan. Suuri enemmistö ja mammutti siis vei voiton. Ja sitten yleisen mielipiteen seuranta. Siellä on herra Artongin perinteinen tarkistus, joka hylätään. 46-16 Ehrenhauserilta samoin. 278 esittelijä puoltaa äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 46-35 Ehrenhauserilta Perinteinen tarkistus hylätty. 209 kansalaisten Eurooppa-esittelijä vastustaa. Äänet puolesta. Vastaan. Hylätty. 41.89 Artongilta on hylätty. Sitten nämä kaksi muuta tarkistusta seuraavan sivun alussa, jotka li- koskevat valmistelutoimia. Meidän pitää äänestää 291 tarkistuksesta. Esittelijä puoltaa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten valmistelutoimet 310 esittelijä puolta. Anteeksi, anteeksi, esittelijä vastustaa. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 60, 603 on pilottihanke. Sitten seuraavalle sivulle 4676 Ehrenhauserin perinteinen ja 4670 hylättiin myös. Sitten 552 EPP-ryhmältä. Esittelijä puoltaa äänet puolesta 552. Ja otetaan koneellisesti. 552. A, se vedetäänkin pois. Ongelma on ratkaistu. Raava. Äänestettävä on 553, jos EPP pitää sitä kiinni. Se voitaisiin kyllä viettää pois. Kaikki olisivat silloin iloisia. Sellainen järjestelmä, jossa kaikki sosiaalidemokraattien ja EPPn tarkistukset vedetään pois, olisi kyllä hyvä systeemi. Artongin tarkistus hylätty 554, vedetty pois, loistavaa. 253. Esittelijä vastustaa äänet puolesta. Äh, puoltaa. Esit, äh, esittel, minulle sanottiin, että vastustaa. No, hyvä, jos puoltaa. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Siinä tapauksessa 403 on katettu katettu, mutta 430 tarkistuksen huomautukset, kommentit, äänet puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sivun lopussa sitten tästä elintarviketurvallisuusviranomaisesta. Nämä on katettu virastoissa. 128 sivun yläosassa Artongin 4161 hylätty. Sitten pilottihankkeet ja nyt ensimmäinen, josta äänestämme, on pelastuspalvelu Euroopan unionissa 668 vedetään pois. Sosiaalidemokraatit vetävät sen pois. Vedetäänkö se pois? Kyllä, tässä päästään eteenpäin. Se ratkaisee 4304. Ei ehkä sittenkään. No ei voida sanoa, että tässä tapauksessa pois vedetty tarkistus ratkaisisi tämän 4304, joka on sama äänet puolesta. Sitä ei puolleta. Hylätty. 395. Äänet puolesta. Kiitokset. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Käännän sivua ja nyt ollaan otakkeessa neljä ja tähän pitää sitten pysähtyä. Kiitän esittelijää ja onnittelen häntä. Kiitän kaikkia edustajia. Me jatkamme työtämme huomisaamuna. Me keskeytämme istunnon ja me nyt kokoonnumme sitten koordinaattoreiden kesken. Meillä on kolmen minuutin tauko, jotta saamme salin tyhjennettyä.